Ja toisin kuin lainsäädäntö Ukrainassa määrä, niin eivät saa tavata Timosen Haluaisin vain tämän antaa tiedoksi. Kiitos tästä hyvin valitettavasta uutisesta. Se vain osoittaa, miten kärjistynyt tilanne on Ukrainassa. Parlamentin pitää onneksi tänään tästä äänestää tästä päätöslauselmasta. Nyt siirrymme äänestyksiin. Teinin mietintö, siitä tehdään vain yksi äänestys, nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, kaikkien ryhmien kanssa olen sopinut, että haluaisimme loppuäänestystä tästä päätöslauselmasta lykätä. Kreikan puheenjohtajakausi on ottanut yhteyttä minuun ja haluaisi ensimmäisenä käsitellä tätä asiaa. Yleisen tuomioistuimen tuomarit pitäisi